seksuaalisuuden vastainen lainsäädäntöehdotus. Ja puhujalistalla ensin kollega Cashman, olkaa hyvä. Thank, thank you, president. Kiitoksia puhemies. Niin, olisin iloinen, jos voisimme nyt siirtyä todellakin työjärjestyspuheenvuoroista ja siirtyä syrjintään. Niin Ugandan parlamentin edessä käsiteltävänä on lakijärjestys ja jotkut ovat kysyneet, mitä tekemistä sillä on meidän kanssamme. Kyse on laista, joka rikkoo ihmisoikeuksia ja sillä on kaikki tekeminen meidän kanssamme. Haluaisin kertoa teille, että tässä on kyse todella pahasta lainsäädännöstä. Henkilö, jota epäillään homoseksuaaliksi, voidaan epäillä, voidaan, hänelle voidaan langettaa vankeusrangaistus tai joko tuomio, kuolemantuomio. Henkilö, jonka esimerkiksi tytär on lesbo, eikä hän ilmoita tästä viranomaisille, saattaa joutua myöskin vankilaan kuka tahansa, joka jättää ilmoittamasta asiasta. Esimerkiksi vuokra, isäntä, vuokra, emäntä, joka saattaa antaa vuokralle asuntonsa epäilylle homoseksuaalille, voi, häntä voi uhata seitsemän vuoden vanki vankilatuomio. Kuka tahansa, joka tekee työtä homojen tai lesbojen kanssa, esimerkiksi lääkäri, joka hoitaa AIDS-potilaita tai joka on tekemisissä lisääntymisterveyden kanssa, voi saada saman rangaistuksen. Tämä taas estää AIDSin vastaisia toimia Tämä on aika, että tässä parlamentissa me hylkäämme ennakkoluulomme ja menemme niiden tueksi, joilla ei ole ketään muuta tukia. Ja siksi vetoan De Guchtin e-, esityksiin ja vetomuksiin, joita on tullut Ranskasta, Britanniasta, Ruotsista ja myös puheenjohtaja Baroson pakeelta. Toivon, että kiinnitätte huomiota näihin ja annatte tälle asialle sen huomioarvon, jonka se ansaitsee. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Shaake, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Viime syyskuussa kuussa Ugandan parlamentin jäsen esitteli niin kutsutun antihomoseksuaalisen lakiehdotuksen, jolla kriminalisoidaan homoseksuaalisuus johtainen vankilatuomioihin, jopa kuolemantuomioihin. Ja tämä ei koskisi ainoastaan näihin väitettyihin rikollisiin, vaan myös niihin, jotka jättävät ilmoittamatta näistä niin kutsutuista rikoksista. Meidän huolenaiheenamme on se, että vapaaseksuaalisuus ja ihmisoikeuksien äh, harjoittaminen, äh, näitä rikottaisiin ja nämä eivät ole ainoastaan mitään eurooppalaisia arvoja, vaan yleismaailmallisia arvoja. Me tuomitsemme kuolematuomion sinällään ja äh, kansainvälisenä yhteisönä, joka on huolissaan muun muassa niistä kansalaisjärjestöistä, jotka eivät enää voi toimia Ugandassa – joten muutkin kansainväliset yhteisöt ovat vedonneet Ugandaan, että he eivät hyväksyisi tällaisia lakeja, joilla kriminalisoidaan homoseksuaalisuus Ugandassa. Kiitoksia. Seuraavaksi Chanok yksi minuutti. Puhemies, Uganda on syvästi kristillinen maa, jossa äh, äh, perinteiset arvot ovat vallalla. Monissa maissa, Ugandassa mukaan myöskään homoseksuaalisuutta ei hyväksytä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettemme tuputa omia liberaaleja arvojamme muille, koska se saattaa olla tavoitteiden vastaista. Emme kuitenkaan saa pelätä tämän lain tuomitsemista, koska se on erittäin rankka laki. Se olisi erittäin vaarallinen laki homoseksuaalien turvallisuudelle, se myös tekisi Ugandasta varsinaisen paarian maana kansainvälisen yhteisön silmissä. Uganda on joskus voitu pitää jopa mallina Afrikan kehittämiselle. Minkä vuoksi Ugandan parlamentaarikot nyt haluavat heittää tämän kaiken hyvän maineen romukoppaan ja asettautuvat pikemminkin brutaalin Iranin kanssa samaan kategoriaan, jossa homoseksuaaleja teloitetaan? Tämä parlamentti ja kaikki muutkin parlamentit, parlamenttien tulisi vakuuttaa Ugandan presidentti käyttämään veto-oikeutta tämän lain suhteen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Lunacek, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, puhemies. Muutamat aikaisemmin ovat jo puhuneet tämän lain yksityiskohdista, jota nyt käsitellään Ugandan parlamentissa – Haluaisin nyt lyhyesti kertoa teille pienen tarinan. Neljä viisi vuotta sitten olin itse Kampalassa ja yhtenä iltana olin homojen, lesbojen ja transseksuaalien kanssa eräässä pizzeriassa. Ja omistaja salli tämän. Sinä iltana ministeri totesi, että tulevaisuudessa on ratsioita niissä paikoissa, missä homot, lesbot ja transseksuaalit kokoontuvat. Minäkin hiukan pelkäsin siinä iltana samalla tavalla kuin ugandalaiset homot ja lesbot. Onneksi sinä iltana ei tapahtunut mitään, mutta se oli alku yhä kasvavalle homofobialle Ugandassa. Ja nyt sitten tämä lakiehdotus, jolla homoseksuaalisuudesta tehtäisiin rikos ja siitä saisi jopa tuo kuolemanrangaistuksen. Hyvät naista herrat, niin monet afrikkalaiset valtionpäämiehet, kuten Musefenikin, ovat tehneet hyvin paljon maidensa hyväksi, mutta nyt, jos sanotaan, että homoseksuaalisuus olisi epäafrikkalaista, se ei pidä paikkaansa. Homoseksuaali, homoseksuaalit on ollut kaikkina aikoina kaikkialla maailmassa, kaikissa yhteiskunnissa ja näin se tulee olla jatkumankin kaikista laista riippumatta. On hienoa, että tänään olemme nyt saaneet aikaan hyvän yhteisen päätöslauselman, johon kaikki puolueryhmät ovat yhtyneet, koska on ilma tärkeää puhua tästä, jotta homot, lesbot ja transseksuaalien asema Ugandassa vahvenee, eikä laadita tällaisia vihalakeja. Eli Euroopan unionilla on velvollisuus tukea ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa ja myöskin Ugandan parlamentti pitää muistuttaa siitä esimerkiksi, että kotonuusopimuksessa puhutaan myös ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista ja että se koskee kaikkia ja että kaikkien tulee suojella niitä. Toivon myöskin, että tämä päätöslauselma hyväksytään, koska kyse on myöskin siitä, että järjestöt, jotka taistelevat homo- ja lesbojen puolesta myöskin niiden tulee saada tukea Euroopan unionilta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Strifler, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président, monsieur le commissaire, cher... Niin, puhemies, hyvät kollegat. Niin, minkä vuoksi Euroopan parlamentti huolehti tästä kysymyksestä? Kysehän on Ugandan parlamentin, eh, parlamentissa esitetty tietystä homojen ja lesbojen vastaisesta lainsäädännöstä. Tällainen lainsäädäntö kriminalisoisi homoseksuaalisuuden. Jo vuosien ajan äh, kansalaisjärjestöt ovat soittaneet hälytyskelloja. Äh, jos tällainen äh, laki hyväksyttäisiin, ensi vuonna se heikentäisi tilannetta entisestään ja tuomitsisi homoseksuaalit joko elinikäiseen vankeustuomioon taikka, jos ne ovat HIV-positiivisia, Äh, kuoleman tuomioon. Äh, Afrikassa on muitakin homoseksuaaleihin liittyviä lakeja. Jos tämä laki hyväksytään, jos, niin jos henkilö on vaikkapa homoseksuaalisen henkilön vanhempi lääkäri tai äh, opettaja, e- eikä ilmiantaisi tätä henkilöä, joutuisi itsekin vankilaan. Meidän täytyy kunnioittaa kansainvälisiä oikeuksia ja tukea kansalaisjärjestöjä Ukandassa – Kampalassakin ihmisoikeusjärjestöt. Hyvä kollega, hyvä kollega. Kollega, haluaisin nyt pyytää, että puhuisitte hiukan hitaammin. Dusma. Niin, heti kun tämä lakiesitys esitettiin parlamentissa Kampalassa, niin ihmisoikeuksien puolustajat kaikkialla maailmassa tuomitsivat sen myös USA, Ranska ja myös Euroopan komissio Ähm, ja de Gucht tuomitsi sen, Ugandan täytyy kunnioittaa kansainvälisistä ihmisoikeuslainsäädännöstä ja kotonuun äh, sopimuksista äh, jontuvia velvoitteitaan. Äh, Ugandan viranomaisten täytyy pohtia uudestaan tätä lainsäädäntöä. Kiitos. Frau Kollegin, Frau Kollegin. Hyvä kollega, Teillä oli vielä 12 sekuntia aikaa, olisit voinut lukea hiukan hitaammin ja sitten monet, monet kollegat olisivat saaneet parempaa tulkkausta. Ne, jotka lukevat suoraan paperista, niin pyytäisin, että ehkä etukäteen voisitte sitten toimittaa puheen tulkeille, niin se vaikuttaa tulkkauksen laatuun huomattavasti. Sitten seuraavaksi puoliryhmien edustajat. Ensin Kaczmarek, yksi minuutti EPPn puolesta, olkaa hyvä. Państwo, niektórzy uważają, że nie powinniśmy zajmować się tym tematem, bo obrona praw... Kiitos. Homoseksuaalien oikeudet, että ne olisivat ihmisoikeusrikkomus. Ihmisoikeuksissa sanotaan, että ne koskevat kaikkien oikeuksia, kun ketään ei voida jättää näiden oikeuksien ulkopuolelle. Seksuaalisen suuntautumisen perusteella tehtävä syrjintä ei ole mitään uutta. Ongelma on vain siinä, että kaikki eivät halua olla samaa mieltä siitä, että tällaiset rikkomukset ovat ihmisoikeusrikkomuksia. Ugandassa ja monissa Afrikan maissa ihmiset sanovat, että meidän mielenkiintomme asiaan osoittaa, että me haluamme uutta siirtomaa herruutta. Ei tämä ole totta. Me puhumme yleisoikeuksista. Ei tämä ole vain meidän päätöksemme. Me toki kunnioitamme Ugandan ja muiden maiden suverenisuutta, mutta meidän ei kuitenkaan äh, tule jättää huomiota tällaista tilannetta. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Arif. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat. On hienoa, että tänään voimme puhua tästä antihomoseksuaalisesta lakiehdotuksesta, joka on ollut syyskuusta lähtien Ugandan parlamentissa käsittelyssä. Yhä enemmän varannetaan ihmisoikeuksia, ja meidän täytyy nyt katsoa tätä lakia ja Euroopan parlamentin pitää nyt ottaa kantaa tähän, mitä tapahtuu meidän tässä kysymyksessä. Ja meidän pitää vedota Uendan parlamentin, jotta se hylkäisi tämän lakiehdotuksen, jotta homoseksuaalisuus ei enää olisi rikos. Monet järjestöt, kuten Käsmä totesi, kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet tätä hanketta ja katsovat, että se on, eri, se on toimi AIDSia vastaan. Valtaosa jäsenvaltioista ja Obaman johdolla ovat vastustaneet tätä. Ja meidän täytyy miettiä, millaisia sitoumuksia meillä nyt on Ugandaa kohtaan. Uganda on rikkonut kansainvälistä oikeutta, mutta myöskin kotonuun sopimuksen periaatteita, ja se ei enää voi saada EUlta tukea. Lopuksi muistuttaisin, että jokaisella on vapaa valita seksuaalinen suuntautumisensa ilman pelkoa, että hänet vangitaan tai tapetaan. Tällaisista asioista ei voi edes neuvotella. Kiitoksia. Sitten vihreiden puolesta Romeva Rueda kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. We have liked... Kiitoksia puhemies. Olisin halunnut aloittaa tämän keskustelun äh, Haidarin keskustelulla, mutta syystä, jotka tiedämme, meiltä evättiin tämä keskustelu. No kuitenkin tämä Ugandan homojen oikeuskysymys ansaitsee huomiomme jälleen kerran. Meidän täytyy hyväksyä päätöslauselma, jossa tuomitsemme homofobian. Aiemminkin olemme vastaavan kaltaisia päätöslauselmia hyväksyneet. Ugandalainen parlamentaarikko on halunnut esittää tällaisen lain. Se on sen tarkoitus on rankaista niitä, joita epäillään homoiksi tai lesboiksi joko elinikäisellä vankeustuomiolla tai jopa kuolemantuomiolle. Tuomio saattaisi myös kuka tahansa, joka ei 24 tunnin sisällä raportoi tuntemansa lesbon homon henkilöitä viranomaiselle saattaa joutua kolmeksi vuodeksi vankilaan. Eli kuka tahansa meistä joutuisi, saattaisi joutua vankilaan tästä syystä. Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön täytyy muistaa se, että seksuaalinen suuntautuneisuus on jokaisen henkilön yksityisasia. Kansainvälisen lainsäädännön mukaan tasa-arvoisuutta tulisi edistää ja ilmaisun vapautta tulisi edistää. Meidän kaikkien täytyy ryhtyä toimiin, jos tämä laki hyväksytään. Ja kaiken kaikkiaan täytyy estää kuolemantuomion käyttöönottoa. Jos Ugandan viranomaiset eivät peru tätä lakia, niin silloin Euroopan neuvoston ja komission täytyy ryhtyä toimiin, koska Uganda on tuolloin rikkonut kansainvälisiä lakeja vastaan. Minä haluaisin muistuttaa Ugandan hallitusta sen velvoitteista, jotka liittyvät kansainväliseen oikeuteen ja kotonun sopimukseen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Gomez, yksi minuutti. No- Kaikki olemassa olevat instrumentit kotonun sopimuksen puitteissa on otettava käyttöön meidän täytyy välittömästi vaatia Ugandan aloitteen keskeyttämistä. Meidän täytyy keskeyttää myös kaikenlainen taloudellinen yhteistyö Ugandan kanssa. Kun me kuulimme tästä äh, surullisesta äh, kohtalosta, joka Ugandan homoseksuaalilla on. Ja näimme, että äh, homoseksuaalisuutta on yhä vielä jäljellä. Sitä ei ole kaikista kulttuureista voitu juuria. Se on mielestäni erittäin järkyttävää, kun näkee muun muassa, mikä rooli tässä esimerkiksi on, on amerikkalaisella oikeist, kristillisellä oikeistolla, joka jopa rahoittaa tällaista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voisimme neutralisoida tämän suvaitsemattomuuden. Frau Kollegin Gomez als Kiitoksia. Seuraavaksi Janis Barnueva Garcia. Yksi minuutti. Me congratulo, señor presidente. Puhemies, on hienoa, että olemme niin yksimielisiä täällä eri ryhmistä liittyen tähän uganalaiseen lakiehdotukseen, joka herättää meissä kauhua. Varmasti yksimielisesti tässä parlamentissa olemme tästä samaa mieltä ja halusin vain itse puhua tästä. Olen yhtä mieltä Michael Cashmanin ja tämän päätöslauselman laatijoiden kanssa. Suvaitsemattomuuden vastainen taistelu, syrjinnän vastainen taistelu ja nyt homofobian vastainen taistelu ja kuolemantuomion vastainen taistelu. Näiden asioiden takia meidän pitää olla tiukkoja ja pyytää, että komissio ja neuvosto myöskin toimivat niin, että tämä lakiehdotus kaatuu. Uganda ei enää elä siirtomaa-aikaa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten siirrymme menettelyyn ilman puhujalistaa ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Predas. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau și eu să spun că sunt scandalizat de felul... Kiitos. Haluaisin myös sanoa, että olen, olen järkyttynyt tästä lainsäädäntöesityksestä. Siinä kriminalisoidaan äh, seksuaalinen suuntautuminen, mutta siinä kriminalisoidaan myös äh, se, että joku ei informoi toisen seksuaalisesta suuntautumisesta. Tämä keskustelu, jota me käymme, käydään nyt äh, samaan aikaan, kun puhutaan kotonun sopimuksen toisesta tarkastamisesta, ja Ugandahan on siinä yksi osapuoli. Tässä sopimuksessa vaaditaan ihmisoikeuslainsäädännön noudattamista. Tällä viikolla meillä oli DEVE-valiokunnassa edustaja Jolin mietintö kotonun sopimuksesta ja tämänpäiväinen keskustelu, vaikka olisimme käyneet sen aikaisemminkin, antaa

Ja sitten komission jäsen Sametski, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Puhemies, arvoisat edustajat. Komissio on erittäin huolissaan tästä homoseksuaalien vastaisuudesta lakiehdotuksesta, joka on nyt Ugandan parlamentissa käsiteltävänä. Jos tämä lakiesitys menee läpi, se aiheuttaa selkeitä ihmisoikeusristiriitoja ja se on komissiolle huolenaihe. Homoseksuaalisuuden kriminalisointi, kuten lakiehdotuksessa todetaan, on YK on ihmisoikeus perussopimuksen vastainen, jonka Ugandakin on ratifioinut. Eli Uganda pitää noudattaa sopimusta, eikä siellä saa syrjiä ketään. Kansallisen lainsäädännön pitää sopia yhteen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Ja laki on myöskin YK julistusta vastaan liittyen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin vuodelta 2008, ja siinä puhutaan myöskin homoseksuaalisen dekriminalisoinnista. Komission jäsen de Hucht henkilökohtaisesti puhui näistä asioista ja lähetti kirjeen viime marraskuussa presidentti Musavanille. Ja hän totesi, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen on kaikkein tärkein asia komissiolle ja Euroopan parlamentille. Kuitenkin hän totesi, että hän uskoo, että presidentin avulla tällainen taantumuksellinen lakiehdotus ei mene läpi. Ugandassa olevat tahot ovat puhuneet näistä kysymyksistä Ugandan hallituksen kanssa useaan otteeseen kokouksissa pääministerin ja oikeusministerin kanssa artikla 8 kokouksissa ja Ugandan ihmisoikeuskomissiossa. Kolmas päivä joulukuuta puheenjohtajavaltio ja paikallinen Troikka tapasivat ulkoministerin ja hänelle he puhuivat jälleen näistä huolenaiheista ja sanoivat tukevansa perusvapauksia ja muistuttivat, että Ugandalla on kansainvälisiä velvoitteita. Ministeri mainitsi perinteet ja kulttuuriarvot, joita on vaikea muuttaa, ja hän sanoi, että myöskin on kampanjoitu, jotta voidaan käyttää hyväksi vanho, köyhiä ihmisiä. Hän otti huomioon EUn kannat ja lupasi henkilökohtaisesti raportoida komissiolle ja parlamentille, jotta siellä voidaan sitten tehdä tietoon pohjautuvia päätöksiä. Komissio toivoo, että EU-Uganda-kumppanuudessa voimme toimia niin, että Ugandassakin noudatetaan syrjimättömyysperiaatetta sukupuolisuuden, sukupuolisen suuntautumisen suhteen. Kiitos. Samitski. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu tästä aiheesta päättyy ja Äänestys toimitaan keskustelujen jälkeen. Esityslistan mukaisesti keskustelun seitsemästä esityslista esi- päätöslausumaesityksestä liittyen Azerbaidžanin ilmaisunvapaus. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa Provera kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie Presidente. L'Europa ha aperto un interessante progetto